ollut. Menemme seuraavaan esityslista kohtaan, joka on ö, neuvoston ja komission julkilausumat koskien Montenegroa koskevaa vuoden 2012 edistymiskertomusta. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron jälleen kerran arvoisalle ministeri Craytonille, jotta hän kertoisi meille neuvoston ajatuksia tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Kiitos jälleen kerran, herra puhemies ja kunnianarvoiset jäsenet. Kun neuvosto teki arvion edistyksestä 11. joulukuuta 2012, se teki positiivisen arvion Montenegron EU-etenemisestä. Siellä painotettiin parlamentin toiminnan vahvistamista, oikeuslaitoksen vahvistamista, korruption vastaista politiikkaa, ihmisoikeustilannetta ja vähemmistöjen oikeuksien puolustamista. Neuvosto totesi myöskin, että että perustuslaissa ja julkishallinnossa oli saatu aikaan uudistuksia. Montenegro on myöskin noudattanut vakauttamisen assosiointisopimusta ja sillä on ollut hyvin positiivinen rooli alueella mukaan lukien hyvin rakentava mukanaolo alueellisen yhteistyön kehittämisessä. Monet näistä asioista löytyvät myöskin teidän päätöslauselmastanne ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni, kiittääkseni Charles Tannockia hänen mietintöään mietinnöstään ja siitä hyvin eh, positiivisesta panoksesta, joka tällä on Montenegron jäsenyysprosessissa. Nyt Montenegron täytyy jatkaa, jatkaa tätä työtä ja konsolidoida se täytyy kiittää, kiinnittää aivan erityistä huomiota eh, oikeusvaltioperiaatteen suhteen. Me tarvitsemme kestävää, pysyvää uudistusta, kun puhumme järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ylemmän virkamiestason korruptiosta. Neuvosto myöskin on lukenut Europolin raportin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Montenegrossa on siitä samaa mieltä täytyy ponnistella enemmän, jotta oikeuslaitoksen riippumattomuus taataan ja yhteisön lainsäädäntö täytäntöön pannaan. Yleisesti ottaen neuvottelut ovat lähteneet ripeästi eteenpäin. Kypros maana onnistui avaamaan tiede- ja tutkimusluvut. Irlanti aikoo avata toisen luvun, joka koskee koulutusta ja kulttuuria ja liittymiskonferenssi pidettiin Brysselissä tänä maanantaina. Me tulemme tekemään kaikkemme tulevina kuukausina, jotta neuvottelussa päästään eteenpäin ja uusia lukuja saataisiin avattua. Olemme tyytyväisiä myöskin siihen, että äh, screening-prosessi äh, kulkee rintarinnan neuvottelujen kanssa ja joulukuussa EU on, vei päätökseen äh, avainlukujen tarkastelun, jotka koskivat oikeuslaitosta perusoikeuksia ihmisoikeuksia, oikeutta, vapautta ja turvallisuutta. Montenegroa on pyydetty toimittamaan toimintasuunnitelmat koskien näitä kappaleita. Me emme odota sitä, että näistä luvuista käynnistettäisiin neuvotteluja Irlannin puheenjohtajakaudella. Valmistelutyön täytyy olla korkealaatuista ja tämä tarkoittaa sitä, että siihen menee aikaa. Kuitenkin me tulemme jatkossakin kannustamaan Montenegroa viemään tätä työtä eteenpäin ja täten voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa äh, laajentumisprosessia näihin lukuihin ja saadaan todellakin vankka asiallista aikaiseksi ja tämä on tärkeää neuvostolle ja myöskin parlamentille. Me haluaisimme, että Montenegro toimittaisi meidän puheenjohtajakaudellamme nämä toimintasuunnitelmat, jotta niitä voitaisiin käsitellä neuvostossa. Kannustamme siis Montenegroa tähän puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, kaikki tajuavat, että puheenjohtajakaudellamme on paljon tehtäviä edessämme. On hyvin tärkeää pitää kiinni tästä positiivisesta liikevoimasta, jota olemme olleet todistamassa viime kuukausina. Ja voin vakuuttaa teille, että Irlanti on puheenjohtajamaana täysin sitoutunut menemään näissä neuvotteluissa niin paljon eteenpäin kuin mahdollista haluaisin lopuksi vielä kiittää parlamenttia sen tekemästä työstä ja parlamentin esittelijää hänen tekemästään työstä Montenegron jäsenyysprosessin eteenpäin viemisessä. Olen myöskin iloinen siitä tiivistä yhteistyötä, joka toimielintemme välillä on ja odotan innolla teidän mielipiteitänne ja haluan ottaa teidän asiantuntemuksen huomioon siinä, kun näitä neuvotteluja viedään eteenpäin. Paljon kiitoksia huomiostanne. Sitten komission puolesta herra Fyyle, olkaa hyvä. Thank you very much. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Arvoisa ministeri, hyvät edustajat. Minä haluaisin kiittää esittelijä Charles Stanokia tästä päätöslauselmaesityksestä. Se kuvastaa selkeällä tavalla vuoden 2012 edistymiskertomuksen sanomaa. Montenegro jatkaa aimoharppauksin tiellä kohti Euroopan unionia. Päätös viime kesäkuussa neuvotteluiden aloittamisesta on uusi luku maan eurooppalaisessa historiassa. Me olemme nyt aloittaneet keskustelut varsinaisista liittymisneuvotteluihin liittyvistä kysymyksistä. Screening-menettely kaikkien lukujen osalta on alkanut ja me olemme alustavasti voineet sulkea neuvottelut luvusta 25 tiede- ja Äh, tutkimus. Tämä tapahtui joulukuussa ja ihan muutama päivä sitten suljettiin neuvottelut luvusta 26 koulutus ja kulttuuri. Me olemme aloittaneet neuvottelut oikeusvaltioperiaate luvusta ja tämän uuden lähestymistavan mukaisesti me jatkamme tällä tiellä ja vielä haluaisin kerran kiittää puheenjohtajavaltiota erinomaisesta työstä. Neljä kommenttia edessämme olevista haasteista. Ensinnäkin meidän täytyy keskittyä siihen, että perustuslailliset uudistukset toteutetaan, eli varmistetaan oikeuslaitoksen riippumattomuus ja vastuullisuus Venetsian komitean suositusten mukaisesti. Tämän uudistuksen toteuttaminen on keskeisessä asemassa silloin, kun yritetään saada vauhtia näihin sopimusneuvotteluihin. Toisaalta Edistystä on ollut havaittavissa taistelussa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, mutta tutkimusten, syyteharkintojen ja syytteiden määrä on edelleenkin aika alhaisella tasolla. Kolmanneksi, Euroopan standardien täysimittainen noudattaminen perusoikeuksien saralla on Montenegron kannalta tärkeää, jos se haluaa edetä eurooppalaisen integraation tiellä. Median vapauden vaaliminen on taattava. Me vetoamme Montenegron viranomaisiin, että kaikilla tasoilla tehtäisiin kaikki mahdollinen työ sen hyväksi, että ryhdytäisiin oikeudellisiin toimiin lehdistön edustajiin kohdistuneiden viimeaikaisten ja vanhempien väkivaltarikosten selvittämiseksi. Neljänneksi, lisäksi on panostettava siihen, että romani askaalia egyptiläis Yhteisöjen asemaa parannetaan ja että siirtymään joutuneiden ihmisten tilannetta parannetaan. Näin voidaan varmistaa, että nämä henkilöt voivat saada kansalaispoliittisia sekä taloudellisia että sosiaalisia oikeuksia niihin oikeuksiin oikeuttavat mahdollisuudet. Me tulemme jatkamaan vuoropuhelua Montenegron kanssa näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Lopuksi vielä muutama huomio hiljattain järjestettyihin presidentinvaaleihin liittyen, joiden tulos on riitautettu. Montenegro on maa, joka on hakenut Euroopan unionin jäsenyyttä. Kaikki valitukset on käsiteltävä mitä pikimiten. Vaalitulosten pitää olla kiistattomia. Ja olen vakuuttunut siitä, että Montenegron poliittiset johtajat tekevät kaikkensa lujittaakseen uskottavuutta julkisiin virastoihin ja myöskin siihen, että äh, ne ovat riippumattomia puoluepoliittisesta äh, kentästä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Nyt sitten ryhmien edustajat. Ensin tohtori Tanok, joka sitä paitsi on esittelijänä tässä päätöslauselma esityksessä. Herra Tanok, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, meillä on suuri etuoikeus, tai minulla on suuri etuoikeus olla tässä esittelijänä. Montenegro on pieni, mutta kaunis maa, joka on ollut menestystarina Länsi-Balkanin Euroopan liittymisen tarinassa neuvotteluista, joita on käyty tähän saakka, ovat todellinen signaali koko Länsi-Balkanille eh, siitä, että laajentuminen ei pääty Kroatian liittymiseen, vaan EU voi laajentua seitsemään uuteen maahan, jos nämä vain täyttävät ehdot. Joitakin ongelmia toki Montenegron liittymisprosessissa on. Minulla on joitakin varaomia oikeuslaitoksen itsenäisyydestä ja luotettavuudesta, oikeusprosessien pituudesta, lukujen 23 ja 24 oikeudelliset puitteet aihealueiden neuvottelussa ja taistelulla järjestäytynyttä rikollista vastaan on myös asia, jossa täytyy saada vielä aikaan edistystä. Jonkinlaiset käytännössäännöt olisivat hyvin hyödylliset. Montenegron parlamentin täytyy olla neuvotteluissa vielä enemmän mukana, kuten myös kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen. Huolta on myös median vapaudesta. Äskettäin montenegrolainen journalisti syytti tästä ja kaikkia journalisteja, journalisteihin kohdistuvia hyökkäyksiä täytyy käsitellä oikeuslaitoksen piirissä. Haluan vielä onnitella Montenegron vasta uudelleen valittua presidenttiä hänen menestyksestään on tärkeää, että on reilut ja avoimet vaalit ja haluankin nyt vedota kaikkiin, että kävisimme tästä asiasta järkiperäisen avoimen demokraattisen keskustelun. Tämä pieni ja kaunis maa, kuten sitä aina nimiten, sillä on aivan oikeutetut, ö, oikeutettu ö, tänä tavoitteena päästä Euroopan unionin piiriin ja varmasti tämän toteutuminen on aivan mahdollista. Kiitoksia herra Chanok. Nyt sitten EPPn edustaja kahdeksi ja puoli minuuttia rouva Ybrisatsko. Tack herr ordförande, herr Kiitos. Herra puhemies, hyvä komission jäsen. päivää ennen kuin oli määrä tehdä päätös Montenegron jäsenyysneuvotteluista Äh, istuin alas ja tarkastelin näitä kriteereitä ja tuolloin eräs henkilö sanoi minulle, että Montenegro ei ole valmis uudistusten suhteen, on järjestäytyneen rikollisuuden ongelma, äh, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu ei ole oikealla tasolla, uudistukset eivät ole riittäviä ja minun vasta-argumenttini tähän oli sanoa, että juuri tästä syystä meidän tulisi käynnistää nämä neuvottelut, koska se on, olisi mahdollisuus saada vaikutusvaltaa suhteessa tähän maahan. Maa lähti siis neuvotteluihin ja näin todellakin tapahtuikin. Kiitokset teille, hyvä, hyvä komission jäsen, kun sanoitte, että kaikki neuvottelut tulisi käynnistää luvuilla 22 ja 23. Se oli todellinen älyn väläys teidän taholtanne. Te olette tehneet hyvää työtä muutenkin, mutta tämä on se päätös, jonka minä tulen ikuisesti muistamaan. Tämä oli tämän alueen ja koko alueen maiden kannalta paras mahdollinen päätös. Ei sen takia, että näitä maita haluaisin rangaista, vaan sen takia, että halutaan halutaan varmistaa se, että näille maille annetaan riittävästi aikaa uudistusten aikaansaamiseen. Sitten presidentinvaalit. Haluaisin puuttua siihen, mistä herra Tanak puhui hetki sitten. OECD on laatinut mietinnön ja tämän mietinnön mukaan vaalit olivat vapaat ja oikeudenmukaiset. Enkä ole nähnyt mitään muita virallisia raportteja, jotka olisivat väittäneet päinvastaista. Ja tästä syystä sanoisin kaikille ehdokkaille, että heidän tulisi hyväksyä vaalien tulos. Hyväksykää tulos. Enää mitään epävarmuuksia ei tämän suhteen tulisi olla. Lähestymistavan tulisi olla rakenteellinen alentava. Ja myöskin toimielimissä täytyy avoimuutta lisätä. Tämä on tapa osoittaa se, että maa on demokraattisesti kypsä, se on valmis ottamaan vastaan uuden tulevaisuuden. Ja tämä on avainasemassa silloin, kun tehdään päätös siitä, otetaanko Montenegro EUn jäseneksi vai ei. Kiitoksia rouva. Seuraavaksi SD-ryhmän edustaja herra Rusek, olkaa. Herra puhemies, arvoisat kollegat, hyvät Ystävät, kun Kroatia liittyy unioniin, niin laajentumisprosessin eturintamassa kulkee Montenegro. Ja minä uskon, että se voi olla malli esimerkki muulle alue, muille alueiden maille. Eli kannattaa keskittyä uudistuksen, kuten Montenegro tekee. Montenegro on aivan oikealla tiellä, mutta kyllä tekemistä vielä riittää. Sen täytyy varmistaa oikeuslaitoksen toimivuus ja riippumattomuus ja taistella korruptiota vastaan. Lisäksi Montenegron pitää varmistaa, että julkishallinto ei ole puoluepoliittisen kentän keskiössä, vaan että todellisia uudistuksia toteutetaan sekä tällä alalla että muillakin. Ja mitä tulee medianvapauden liittyviin ongelmiin, eli valtaa pitäviä pitäisi saada kritisoida vapaasti. Tämä on eurooppalaisten perusarvojen mukaista, sillä vapaa ja kriittinen media tuo sitä palautetta, jota tarvitaan tehokkaan hallinnon varmistamiseksi. Ja Montenegron täytyy keskittyä uudistuksiin ja eurooppalaiseen integraatioon. Näin, tähän pitäisi kaikkien poliittisten puolueiden sitoutua, eli vaalien jälkeen ei pitäisi lähteä vatvomaan mitään paikallisia kysymyksiä. Me olemme valmiita tukemaan laajentumisprosessia ja me toivomme, että mikäli Montenegro toimi toivomusten mukaisesti, niin siihen voitaisiin soveltaa nopeutettua menettelyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmän edustaja Ravajo. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, rouva ministeri. Kaksi päivää sitten, kuten rouva ministeri jo mainitsi, pidettiin pidettiin Brysselissä liittymiskonferenssi Montenegron liittymisen tiimoilta. Ja tässä toinen luku avattiin ja 26 koulutus ja kulttuuri suljettiin. Tällä on myös symbolinen ulottuvuutensa ja merkityksensä, koska tämä antaa nuorille montenegrolaisille pääsyn kiinnostaviin ohjelmiin, kuten esimerkiksi Erasmus Mundus Tempus ja niin edelleen jotka avaavat heidän, heille ovet maailmalle. Neuvotteluissa oli mahdollista päästä edistykseen, koska on arvioitu, että Montenegro on tällä alueella jo hyvin valmistautunut ja myös Irlannin puheenjohtajakautta voidaan kiittää siitä, että herra Tanokin päätöslausuma esitys puhuu Montenegron edistymisestä myös joistakin, joillakin muilla tärkeillä aihealueilla, jotka ovat suorastaan avainaiheita kun ajatellaan liittymistä. Paljon on tietysti työtä esimerkiksi oikeuslaitoksen parissa se, että syyttäjien itsenäisyys taataan, taistellaan korruptiota vastaan, modernisoidaan julkishallintoa, kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja niin edelleen. Näitä on vielä paljon. Tarkkailijoiden mukaan viime vaalit noudattivat demokraattisia standardeja. Samalla paljastui jakolinjoja Montenegron yhteiskunnan sisällä, erityisesti uskonnollisia ja etnisiä rajalinjoja. Ja tämä saattaisi olla Montenegrolle taakaksi tulevaisuudessa ja juuri siksi on tärkeää päästä kompromisseihin. Myös se, että lähestytään LGTBtä joskus kontroversioiden aiheena. Montenegron roolia on joka tapauksessa korostettava, koska se on vakauttava elementti tuolla alueella. Me toivomme, että Montenegro edistyy tulevina vuosina merkittävästi. Kiitoksia. Sitten vihreiden edustaja, puolitoista minuuttia. Rova Lunacek, olkaa hyvä. Thank you and President, uh, Commissioner, Minister. Kiitos puhemies, komission jäsen, ministeri. Montenegro on kaunis maa, sieltä löytyy erilaisia perinteitä. Se on monimuotoisuudessaan hyvin rikas, mutta sen täytyy pitää näistä kiinni, sen täytyy luoda perustuslainsa puitteissa kestävä valtio, sen täytyy keskustella energiaa, mm, kestävyydestä ja muusta. Sen täytyy kukoistaa rikkaudessaan ja varmistaa se, että demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta toteutetaan niin, että se palvelee kansalaisia. Me olemme ryhmässämme iloisia siitä, että Montenegro on se maa, jonka kanssa seuraavaksi jäsenyydestä keskustellaan. On tärkeää, että seuraava maa on jo näköpiirissä, kun edellisiä neuvotteluja päätellään. On tietenkin tiettyjä asioita, joita haluaisin ottaa esille. Toisia, toiset on jo otettu tässä esille. Kaksi asiaa ovat minun ryhmäni kannalta tärkeää. Ensinnäkin tiedotusvälineiden vapaus. Ja haluaisin ottaa esille tämän tapauksen, jossa kaksi toimittajaa on haastettu oikeuteen pääministerin sisko, sisaren toimista. Kyseessä oli televiestintäyhtiön yksityistämiseen liittyvä juttu. Tätä täytyy pitää silmillä ja on huolestuttavaa, jos tällaista tapahtuu. Ja toinen on viittaus hiljattain pidettyihin presidentinvaaleihin. Ne on riitautettu kaikkien oppositiopuolueiden ja myöskin kansalaisjärjestöjen taholta ja on hyvin tärkeää, että Montenegro osoittaa demokratiansa, osoittaa, että perusteellinen tutkinta suoritetaan kaikkien esitettyjen syytösten suhteen. Ja todellakin toivon kollegat, että saan tukea tarkistukselleni kollegoilta huomenna. Seuraavaksi puheenvuoro GUE-ryhmälle. Edustaja Chuntis, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat on selvää, että Montenegron tapaus on yksi helpoimmista Balkanin alueiden laajentumismaista. Kuitenkin tähän liittyy monia kysymyksiä liittyen kansalaisten hyvinvointiin. Montenegro täyttää monet jäsenyyskriteerit, mutta täytyy kuitenkin ratkaista ne ongelmat, jotka mietinnössä mainitaan. Montenegron kansalaisten jokapäiväinen elämä ei ole kuitenkaan paranemaan päin. Työttömyys kasvaa, on köyhyyttä, puutetta haittaa ja muita yhteiskunnallisia ongelmia. Ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty, niiden joukosta löytyy esimerkiksi täysin valvomattomat ulkomaalaiset eh, sijoitukset, eh, joiden kautta harjoitetaan rahanpesua. Myöskin eh, julkisia varoja myydään turismissa on myöskin ollut ongelmia sen kestämättömän kehityksen suhteen. Eli nämä neljä kriteeriä joita on vaadittu, niissäkin ollaan menossa kaikissa samaan suuntaan. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että Balkanin kansalaisten kannalta tämä EU-ulottuvuus on antanut niille toiveita mutta he eivät enää näe tätä houkuttelevana vaihtoehtona välttämättä. Ja toivon todellakin, että äh, me keskustelemme siitä, mitä me teemme, jotta olemassa olevat ongelmatkin pystytään ratkaisemaan, nämä ongelmat, jotka liittyvät kansalaisiin. Kiitokset. Sitten menemme muihin äh, puhujiin. Herra Kukan, kaksi minuuttia. Komissaar, pani ministerka. Arvoisa komission jäsen, rouva ministeri, ihan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Charles Tannockia esittelijä siitä, että hän on saanut aikaan tasapainoisen mietinnön. Montenegro on tällä hetkellä etulinjassa Balkanin integraatioprosessissa. Se, että liittymisneuvottelut on aloitettu, on voimistanut uudistusprosesseja tässä maassa ja siksi haluaisin vedota Montenegron politi- politiikkoihin, eh, jotta he jatkaisivat työtään Työtä on edessä paljon, on taisteltava korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja tulee olemaan myös välttämätöntä ryhtyä voimakkaisiin toimiin transparenssin lisäämiseksi poliittisten puolueiden rahoituksen ja vaalikampanjoiden rahoituksen suhteen on myös parannettava korruptiosyytteiden tutkintaa. Keskeistä edistymistä taloudellisten ja poliittisten kriteereiden kohdalla on vahvistettava. Meidän on saatava, heidän on saatava aikaan vakaa demokraattinen järjestelmä ja tämän parissa on edelleen työskenneltävä. Tilanne, jonka näimme presidentinvaalien kohdalla, muistuttaa meitä keskeisellä tavalla siitä, kuinka herkkä tämä aihe edelleen on. Meidän on yhtäältä selvennettävä kaikkia vaaleihin liittyviä selventämättömiä asioita ja toisaalta meidän on sanottava selkeästi, ettei parlamentaarinen boikotti ole oikea ratkaisu. Haluan vielä johtopäätöksenä muistuttaa teitä jälleen kerran siitä, että Montenegron liittymisneuvottelut lähettävät keskeisen tärkeän signaalin muille alueen maille ja juuri siksi komission pitäisi olla hyvin perinpohjainen ja jatkuvasti muistuttaa maasta siitä, että vielä on kriteereitä saavuttamatta ja niiden eteen on työskenneltävä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Sala, kaksi ja puoli minuuttia Kollegovia, často počúvam názor, že prístupové rokovania s Puhemies, täällä on sanottu usein, että Kyse on ihan yksinkertaisesta asiasta, eli Montenegrin liittyminen on kuin läpihuutojuttu, mutta se on kaikkea muuta kuin totta. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat faktat. Kun Kroatia liittyy, niin uudet prosessit muuttuvat yhä vaikeammaksi, tiukemmat säännöt tulevat olemaan voimassa ja jäsenvaltiot eivät ole enää halukkaita uusiin laajentumisprosesseihin. Montenegron täytyy jatkaa uudistusten tiellä, niin kuin Tanok toteaa, erityisesti oikeuslaitoksen suhteen ja korruptiovastaisessa taistelussa ja median vapauden vaalimisessa. Montenegrolla ei ole varaa poliittisiin kriiseihin. Maa on oikealla tiellä ja se on johtavassa asemassa tässä, tällä alueella, niin kuin täällä kollegat ovat jo todenneetkin. Mutta ei saada aliarvioida tätä integraatioprosessia. Kiitoksia. Kiitoksia herra Zala. Seuraavaksi Catch the Eye-kierros. Herra Zemtke, yksi minuutti, olkaa hyvä. Bardzo chciałem podziękować e, na e, proces wstępowania. Haluan lämpimästi kiittää esittelijä ja Montenegron liittymistä EU-hun voidaan analysoida kahdella tavalla. Yhtäältä sitä voidaan analysoida muodollisten ja juridisten aspektien kautta ja toisaalta käytännöllisten aspektien kautta. Mitä tulee juridiseen puoleen, voimme todeta, että edistymistä on tapahtunut hitaasti, mutta varmasti, kun puhutaan korruption taistelusta oikeusjärjestelmän toiminnasta, medioiden vapaudesta ja oikeusturvasta. Mutta sitten on toinen aspekti, joka on hyvin tärkeä tämän maan kohdalla. Kyse on eurooppalaisesta turvallisuudesta. Miten se voidaan taata? Montenegro ilman muuta parantaa ja vakauttaa Balkanin tilannetta. Tämä on hyvin selkeä asia alueella, jolla on takanaan hyvin vaikea historia täynnä konflikteja. Kiitoksia. Sitten herra Melserroka. Herra puhemies, Vaaliprosessin menettelytapa voi ehkä kertoa paljon maasta, mutta kun katsotaan, miten vaalitulosta on manipuloitu, niin se ei ole omiaan puhumaan Montenegron puolesta, varsinkaan jos uskoo näitä raportteja. Podgorica on pitkään pyrkinyt ajamaan EU-jäsenyyttä, mutta nyt tältä tieltä ollaan et- er- etäännytty varsinkin pyötä, mutta näitä uudistuksia ei saada vähätellä. Nyt jos koskaan täytyy panostaa siihen, että oikeuslaitos olisi riippumaton, korruptiota vastaan täytyy taistella ja medialla pitää olla vapaat toimintamahdollisuudet. Montenegron täytyy tehdä vielä paljon oikeuslaitoksen uudistamisen puolella, jos se haluaa säilyttää mahdollisuuden EU-jäsenyyteen. Ja minun mielestäni integraation ei pitäisi Balkanilla päättyä tähän, sillä muutkin Jugoslavian, jugoslavista erkaantuneiden maiden pitäisi liittyä jo vaiheessa unionin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kacin. Yksi minuutti, olkaa. Čestitam poročevalcu Črnigorin Europski komisio. Kiitos. Haluaisin esitellä, haluaisin onnitella esittelijää ja komissiota siitä, että kappale 26 on viety päätökseen ja uusia kappaleita on avattu. Tämä osoittaa, että maa on toiminut hyvässä yhteistyössä komission kanssa. Tässä on ollut kysymys erilaisista toimielimistä ja tämä, tässä kuussa pidetään EUn ja Montenegron välinen kokous, enkä näe mitään syytä, miksi tämä, tätä kokousta tulisi lykätä. Montenegron tapauksessa ei ole kysymys Serbiasta tai Albaaniasta ja se, että tämä kokous estettäisiin, se olisi väärä viesti. Jos halutaan perustaa äh, parlamentti äh, vain sen takia, että se keskustelisi Euroopan parlamentin kanssa, niin tämä ei ole oikea tapa toimia. Tässä täytyy toimia parlamentin, äh, parlamentaarisen demokratian mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Fyle. Olkaapa hyvä. You have the floor. Thank you very much. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin johtopäätöksenä toistaa onnitteluni esittelijä Charles Tannockille hänen korkealaatuisesta mietinnöstään ja tunnustamalla Montenegron jo tekemät edistykset jotka tekin olette tunnustaneet, ja sen tekemällä olette lähettäneet erittäin tasapainoisen viestin Montenegroon ja rohkaisseet sitä menemään eteenpäin tällä tiellä. Kun olen ollut näissä arviointikokouksissa mukana tai seurannut niitä, mm, komissio on niitä seuraten jo valmistellut näitä arviointiraportteja, jotka liittyvät erityisesti oikeuslaitoksen uudistuksiin vapauteen ja turvallisuuteen Montenegron. Neuvosto myös kutsui eh, joulukuussa Montenegron valmistellakseen vaadittuja toimintaohjelmia ja kummankin näiden kyseisen luvun aihealueita. Suurimmat eh, haasteet ovat näissä oikeusvaltioperiaatteen sen liittyvissä luvuissa. Ja nämä nimenomaan tulevat määrittelemään sen, millä vauhdilla koko neuvottelut kokonaisuudessa edistyvät. Prosessi tulee olemaan Montenegrolle hyvin vaativa, mutta olen varma, että meidän tuellamme ja Montenegron suurella sitoutumisella siihen, että maalla on tulevaisuus Euroopan unionissa, tämä maa tulee edelleen toimeenpanemaan Euroopan unioniin liittyviä uudistuksia kansalaistensa parhaaksi ja lähettämään positiivisen äh, esimerkin ja positiivisen viestin koko Länsi-Balkanille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Creighton, äh, Creighton neuvoston edustaja. Olkaa hyvä. Um, Kiitos jälleen kerran, herra puhemies, kunnianarvoisat jäsenet. Haluaisin aloittaa antamalla tukeni herra Tänäkin mielipiteelle siitä, että Montenegro on pieni, kaunis maa. Se on itse asiassa aika henkeä salpaava. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että kyseessä on maa, jolla on paljonkin annettavaa eurooppalaiseen perheeseemme ja odotan innolla sitä, että näin tapahtuu ajan myötä. Jäsenyys on luonnollisestikin monimutkainen, vaikea ja joskus turhauttavakin prosessi, eikä tule kieltää sitä, että uudet hakijat niiltä vaaditaan enemmän kuin edellisiltä hakijoilta, eikä vähiten siitä syystä, että unionin lainsäädäntöä on yhä enemmän ja se on paljon syvällisempää, mutta tätä ei tulisi pelätä, vaan tämä on positiivinen mahdollisuus sekä ehdokasmaalle Montenegrolle, että myöskin äh, tämänhetkisille EUn jäsenmaille. Neuvottelupuitteet Montenegron kautta kanssa ottaa huomioon nämä uudet puitteet. Siellä on huomattu edistysaskeleet oikeusvaltioluvussa. luvussa ja minun mielestäni tämä järjestelmä toimii suht hyvin. Ja tästä syystä oikeusvaltioperiaate lukuun on puututtu heti neuvottelujen varhaisessa vaiheessa, jotta annetaan riittävä aika, jotta tarvittava lainsäädäntö ja toimielimet saadaan perustettua ja täytäntöönpanokin saadaan liikkeelle ennen kuin neuvottelut viedään päätökseen. Ja tämä jo sinällään Äh, lisää uskottavuutta laajentumisprosessiin ja minun mielestäni tämä on äärimmäisen positiivinen asia. Jäsenyysneuvottelujen menestys äh, riippuu tietenkin suurimmaksi osaksi Montenegrosta itsestään, mutta me teemme kaikkemme, jotta autamme Montenegroa tässä. Me oikein mielellämme teemme tiivistä yhteistyötä teidän kanssanne teidän kanssa täällä Euroopan parlamentissa puheenjohtajakautemme kanssa, emme ainoastaan Montenegron yhteydessä, vaan myöskin muiden ehdokasmaiden yhteydessä. Ja todellakin tulemme jatkamaan tässä yhteistyön hengessä myöskin puheenjohtajakautemme jälkeen. Toisin sanoen me laskemme teidän tukenne varaan, teidän kumppanuuteenne, jotta saataisiin pidettyä yllä myöskin kansalaisten tukea, koska sekin on äärimmäisen tärkeä yhteinen tavoite meille molemmille. Ja haluaisin Haluaisin vielä kerran kiittää erinomaisesta keskustelusta ja myöskin siitä yhteistyön hengestä ja positiivisesta ilmapiiristä, joka tässä täysistuntosalissa vallitsi. Kiitokset huomiosta. Muchas gracias, Creighton. Tenemos... Suurkiitokset, Rova Creighton. Ja seuraavaksi päätöslauselma tästä aiheesta. Tästä tullaan äänestämään huomenna kello 11.30.